osoittaa, että äärinäkemykset eivät ole hyväksyttävissä. Kiitos. Thank you, minister, and, uh, thank you all. Kiitoksia ministeri ja kiitoksia tästä keskustelusta kaikille. Sitten siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Suuret kysymykset komissiolle ja neuvostolle. Euroopan maiden alueen epäilty käyttö CIAn vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen. Ja ensin kysymysten esittäjät saavat puheenvuoron ensin Lopes Aguilar. señora presidenta. Kiitoksia puhemies esitämme tämän suullisen kysymyksen päätösosman jälkeen, joka hyväksyttiin viime vuoden joulukuussa, joka liittyy CIAn laittomiin lentoihin ja laittoman vankien säilyttämiseen Euroopan alueella. Me haluamme nyt seurata sitä työtä, jota parlamentissa on tehty, ja meillä on kunnia nyt esittää tämä suullinen kysymys ensin komissiolle. Haluamme tietää, onko nyt tutkittu EU-säännöksen rikkomuksia liittyen oikeudelliseen yhteistyöhön? Ja onko vahvistettu EUn kapasiteettia vastata tällaisiin tilanteisiin? Ja onko nyt demokraattista ja parlamentaarista valvontaa esimerkiksi rajat ylittävissä tiedustelutoimissa? Ja sitten kun on ollut näitä asioita, joista on keskusteltu kansallisvapauksien valiokunnassa, eli CIAn lennoista, koska lainsäädännössä ei pidä olla mustia aukkoja. Ja sitten neuvostolle kysymys. Haluaisimme tietää, onko noudatettu nyt periaatetta toimielinten vilpittömästä yhteistyöstä, koska neuvosto yritti harhauttaa Euroopan parlamenttia toimittamalla tarkoituksellisesti puutteellisia versioita yhdysvaltalaisten virkamiesten kanssa järjestetyistä kokousten pöytäkirjoista. Ja tiedetäänkö, millainen rooli jäsenvaltioilla on ollut CIAn toimissa. Ja sitten meillä on myöskin velvollisuus ottaa selville, mitkä maat ovat olleet eniten mukana näissä toimissa – Mehän kävimme Liettuossa, joka tällä hetkellä on puheenjohtajavaltio, mutta on myöskin väittämä, väittämiä Puolan, Suomen, Italian, yhdistyneen kuningaskunnan suhteen. Ja meidän täytyy nyt saada selville, mitä on tehty. Meidän täytyy selventää, miten CIA ole toiminut täällä, mutta myöskin täytyy varmistaa, että tämä ei tapahdu uudelleen. Jotta voidaan hälventää kaikki vaikutukset rankaisemattomuudesta näiden toimien osalta, koska eihän voida hyväksyä sitä, että näin on voitu toimia ilman, että me olemme selkeästi saaneet tietää, mitä on tapahtunut, kuka teki mitä, kuka oli tästä tietoinen ja mitä voimme tehdä, jotta tämä ei toistu. Koska tällä hetkellä tutkimukset eivät ole johtaneet meidän kunnon tuloksiin. Ja siksi esitämme nyt suullisen kysymyksen. Ja meillä on myöskin päätöslauselma ja pyydämme parlamentin tukea, jotta voimme lähettää selkeän ja vankan viestin komissiolle, jäsenvaltioille ja neuvostolle. Eli Euroopan parlamentti kantaa vastuunsa ja edelleen seuraa tätä kysymystä. Kiitoksia ja sitten Brock, joka on myöskin ollut laatimassa näitä suullisia kysymyksiä. Rouva puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja, arvoisa neuvoston puheenjohtaja. Toden totta tilanne on seuraavanlainen. 9 anteeksi, 11. syyskuuta jälkeen paljon on tapahtunut ja tavanomaisin yhteistyökeinoin ja oikeusvaltioperiaatteiden nojalla ei ole voitu toimia tämän seurauksena. Ja meidän täytyy varmistua, että tällaiselta säästymme jatkossa. Mutta meidän täytyy selkeän sanakääntein sanoa, missä tilanteessa näin on käynyt. Meidän täytyy sanoa suoraan, että meidän täytyy löytää oikeusvaltioperiaatteeseen löytyviä perustuvia terrorismin vastaiseen taisteluun tarkoitettuja toimia. Siis terrorismin ta- vastaiseen taisteluun meidän täytyy sanoa, että vastustajaa ei ole Yhdysvallat. Yhtä lailla pitää sanoa selkeästi, että oikeusvaltiossakin, kuten Yhdysvalloissa, näitä asioita käsitellään yhtä lailla kriittisesti kuin meillä. Tässä ei saa syntyä vääränlainen mielikuva asian painoarvosta. Minä nyt toivon, että komissio ja neuvosto voisivat tukea meitä vastaamalla kysymyksiimme, mutta minun on myös sanottava, että kuten päätöslausuman tekstistä käy ilmi, niin siellä sanotaan, että voitaisiin selventää tai selvittää. Eli sehän tarkoittaa sitä, että me mekään emme tiedä, mikä on tilanne. Eli me lähdemme liikkeelle väitetyistä asioista. Me emme välttämättä aina voi olla varmoja siitä, että jotain on todellakin tapahtunut. Ja saanen linkittää tämän asian myöskin keskusteluun, josta, jota käydään NSAhan liittyen. Varapuheenjohtaja tukisin siinä suhteessa, että silloin kun selvitetään EUn kansalaisten oikeuksia valitusoikeuteen liittyen esimerkiksi Yhdysvalloissa, sen suhteen meidän pitää päästä eteenpäin. Nyt jos koskaan meidän täytyy katsoa eteenpäin ja etsiä ratkaisuja kun puhutaan tietosuojasta, sen suhteen pitää päästä eteenpäin. Meidän pitää perustaa työmme oikeusvaltioperiaatteeseen. Meidän täytyy löytää rakentavassa hengessä toimiva järjestelmä, jotta tulevaisuudessa voimme välttyä tällaisilta väitetyiltä toimilta. Ja meidän täytyy löytää myöskin pelisäännöt, jotka antavat mahdollisuuden siihen, että tiedustelupalvelut joutuvat tällä tavalla toimimaan. Me, meillä pitäisi saada yhdysvaltalaisten kanssa aikaiseksi tämä tietosuoja, yhteisymmärrys, pöytäkirja ja meidän täytyy linkittää nämä asiat toisiinsa, jotta voimme varmistua siltä, että jatkossa meidän yhteistyömme olisi tehokkaampaa. Olen kylläkin ollut laatimassa näitä kysymyksiä, mutta en päätöslauselmia koska en mainitusta syistä voi seistä aivan täysin niiden takana. Ja voin sanoa, että Saksa pääsee tästä suhteellisen vähäisellä kritiikillä. Viitataan johonkin mahdollisesti olemassa olevaan kirjelmään, mutta tämä nyt oli vain ironinen kommentti. Kiitoksia. Leskevicius. Kiitoksia sitten neuvostosta ministeri Leskevicius. President, Vice President of... Puhemies, komission varapuheenjohtaja, arvon jäsenet. Olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta vastata näihin eri asioihin, jotka tulevat esiin tässä kysymyksessä, jonka kansalaisvapauksien ja ulkoasioiden valiokunta on yhdessä esittänyt. On tärkeää aloittaa oikeudellisesta puitteistosta, joiden puitteissa molemmat meidän toimielimemme toimivat. Ja tästä sanotaan ihan selvästi. Minä siteeraan. Kansallinen turvallisuus on kunkin jäsenvaltion oma asia. Tämä merkitsee sitä, että tietopalveluiden toiminta jäsenvaltiossa jää Euroopan unionin toimivaltuuksien ulkopuolelle. Väitet tiettyjen CIA-lentojen tutkiminen on jäsenvaltioiden asia sen vuoksi. Kun on kysymys kansallista turvallisuudesta, sitä ei voida tutkailla EUn tasolla. Näin sanoo perustamissopimus. Ja sen vuoksi neuvosto ei ole kyennyt toimimaan teidän päätöslauselmanne mukaisesti päätöslauselman, joka hyväksyttiin syyskuussa 2012. Neuvosto ei voi antaa mitään lausuntoja jäsenvaltioiden turvallisuuspalveluiden toiminnasta, koska ne ovat täysin neuvoston toimivaltuuksien ulkopuolella. Samasta syystä neuvosto ei ole järjestänyt kuulemisia asiasta mitä tulee sitten molemminpuoliseen lailliseen oikeuden avunantamiseen, niin tämä on täysin bilateraalinen kysymys kahden jäsenvaltion kesken. Sen lisäksi neuvoston toimivaltuuksiin ei kuuli, kuulu ehdottaa tämmöistä tai asettaa minkäännäköisiä rajoituksia tiedustelupalveluiden toimille jäsenvaltioissa. Arvostanette sitä, että neuvosto on pyrkinyt toimimaan oikeudellisesti oikein, samoin kuin kaikki eu toimielimet. Ja neuvosto ei ole kyennyt tekemään minkäännäköisiä toimenpiteitä, jotta voisimme seurata ja noudattaa teidän mietiötänne viime vuodelta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että neuvosto olisi ollut täysin hiljaa. Neuvosto on hyvin selkeästi monissa yhteyksissä sanonut, että terrorin vastainen taistelu on tehtävä kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja siihen kuuluu myös ihmisoikeudet. Kansainvälinen ihmisoikeuslainsäädäntö lainsäädäntö on myös noudatettava. Ja on käynyt selväksi, että on ollut tai että tällaiset äh, salaiset äh, vankilat eivät äh, ole kansallisen lainsäädännön mukaisia. Me voimme vain taistella terrorismia vastaan pitkällä aikavälillä, mutta samanaikaisesti kunnioittain arvojamme ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota, kun taistelemme terroria vastaan. Mutta täytyy pyrkiä myös siihen, että, että terrorille ei anneta kasvupohjaa. Mutta tämäkään taistelu ei, terroria ei voida hyväksyä missään olosuhteissa eikä missään. EU käy vuoropuhelua USAn kanssa. Mukana on kansainvälisen lain asiantuntijoita liittyen kansainväliseen terrorin vastaiseen taisteluun. Tässä tutkimuksessa voidaan esittää kysymyksiä terrorista epäilyille. Ja sen lisäksi on erittäin tärkeää painottaa ihmisoikeuksien ja kansainvälisen lainsäädännön kunnioittamista. Mutta ollakseni nyt selvä, niin nämä erityiset tiedustelupalveluiden toimet niitä ei kateta tässä vuoropuhelussa. Näiden kokousten eh, koosteet on annettu parlamentille luettavaksi, mutta pöytäkirjoja ei ole julkaistu sen vuoksi, että ne ovat luottamuksellisia. Diplomaattiset neuvottelut ovat arvokkaita vain, mikäli osapuolet voivat puhua avoimesti ja vapaasti. Näin herkissä aiheessa hiljainen diplomatia on ehkäpä tehokkaampaa kuin julkinen puhe. Neuvosto ei siksi hyväksy sitä, että se olisi rikkonut tätä yhteistyön periaatetta, mitä tulee esimerkiksi asiakirjoihin pääsyyn, koska olemme toimineet olemassa olevien sääntöjen ja käytänteiden mukaisesti. Puhemies, komission varapuheenjohtaja, arvon jäsenet. Jokainen meistä toimii oikeud- sellaisissa oikeudellisissa puitteissa, jota meidän on myös kunnioitettava. Ja me olemme valmiita siihen, kun me kerta pääsemme eteenpäin. Ja näin teemme myös vuoropuhelumme puitteissa USA kanssa. Mutta me haluamme kuitenkin varmistaa, että nämä periaatteet, jotka juuri mainitsin, että niitä kunnioitetaan Tämä on paras, tämän äh, saavuttamiseen kaikkein parasta on tällainen hiljainen diplomatia. Se on paras keino saavuttaa tuloksia. Kiitos. Minister, now it's uh, up to Vice President. Kiitoksia. Ja sitten varapuheenjohtaja Reding. President, practices refer... Puhemies, nämä luovutukset, joista on puhuttu, ovat törkeä, monenkin perusoikeuden törkeä loukkaus. Niin liittyy laittomia pidätyksiä, mielivaltaisia pidätyksiä ja usein kidutusta tai muuta pahoinpitelyä. Ja monta kertaa olemme ottaneet esille täällä parlamentissa, että terrorismin torjunta ei ole peruste tällaisille käytänteille. Ja tämä on nyt vahvistunut myöskin, kun neuvoston edustaja puhui, mutta valtio otti esiin myöskin toisen faktan. Kysymykset, jotka liittyvät kansalliseen turvallisuuteen, eivät kuulu EUn toimivaltuuksiin. Perussopimus ei anna komissiolle mitään toimivaltuuksia tehdä tutkimuksia tällaisista asioista. Ja siksi komissio on aina korostanut, että jäsenvaltioiden tehtävä on tehdä syvällisiä, riippumattomia ja puolueettomia tutkimuksia, jotta totuus tulee esiin. Tämän myönteinen velvollisuus, joka pohjautuu ihmisoikeusyleissopimukseen, jotta voidaan katsoa kukaan vastuussa ja jotta uhrit voivat saada korvauksia Tänään Euroopan parlamentti jälleen kysyy mahdollisista rikkomuksista jäsenvaltioissa, jotka mahdollisesti ovat tehneet yhteistyötä CIAn kanssa. Kysymykset liittyvät lähinnä oikeudelliseen yhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa. Ja nyt haluaisin kertoa vähän tosiasioista. Silloin, kun oli käynnissä näitä CIA-hankkeita 2001-2003, ei ollut mitään EUn säännöstöä, joka liittyisi oikeudelliseen yhteistyöhön EUn ja Yhdysvaltojen välillä. Vasta lokakuussa 2009 neuvosto hyväksyi päätöksen, jossa vahvistettiin kaksi sopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Yksi liittyy luovutuksiin ja toinen vastavuoroiseen oikeudelliseen avunantoon. Ja nämä sopimukset astuivat voimaan ensimmäinen tammikuuta 2010. Ja nämä sopimukset selkeyttävät ja yhdenmukaistavat oikeudellisia puitteita oikeudellisessa yhteistyössä rikosasioissa Yhdysvaltojen kanssa siitä hetkestä lähtien. Vielä kerran haluaisin tehdä selkeän eron kahden tarpeen välille. Ensinnäkin on velvollisuus paljastaa totuus, ja tämä on yksin oman jäsenvaltioiden vastuulla. Komissio ei voi suoraan koordinoida tai edes auttaa kansallisissa tutkimuksissa tällä saralla, koska sillä ei ole mitään valtuuksia pitää kokouksia esimerkiksi syyttäjien tai muiden kansallisten viranomaisten kanssa, jotka vastaavat tutkimuksista. Neuvosto on nyt paikalla tässä keskustelussa ja se jo totesi hyvin selkeästi, mikä sen vastuulla on. Toiseksi meidän pitää välttää toistoa. EU ja jäsenvaltioiden toiminta terrorismia vastaan, se pitää aina noudattaa perusoikeusstandardeja. Yksi suurimpia muutoksia sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti teki asiasta ensimmäisen päätöslauselman, on se, että nyt on voimassa EUn e ja Yhdysvaltojen välinen sopimus oikeudellisesta yhteistyöstä ja luovutuksista rikosasioissa. Ja nämä sopimukset ovat tapa, jolla voidaan tehdä oikeudellista yhteistyötä, ja komission pitää varmistaa, että nämä välineet ja kaikki muutkin lait, jotka torjuvat terrorismia, niitä pitää soveltaa tavalla, joka täysimittaisesti noudattaa perusoikeuskirjaa. Tältä pohjalta komission jäsen Malmström ja minä itse lähetimme 5. maaliskuuta 2013 kirjeen sisäministereille ja oikeusministereille kaikkiin jäsenvaltioihin ja korostimme, kuinka tärkeää on käyttää kaikkia EUn välineitä, kun torjumme terrorismia, ja muistutimme, että näitä välineitä on sovellettava sillä tavalla, että noudatetaan samalla perusoikeuskirjaa. Ainoastaan kuusi jäsenvaltiota on tähän mennessä vastannut. Euroopan komissio muistutti muita jäsenvaltioita kirjeellä heinäkuussa ja komissio kannustaa edelleen jäsenvaltioita vastaamaan, koska emme aio laiminlyödä tätä tärkeää haastetta, joka liittyy oikeudellisen yhteistyöhön rikosasioissa. Kiitos. Köszönöm szépen, biztos asszony. Kiitoksia komission jäsen. Ja sitten poliittisten ryhmien edustajat. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Koejo kansanpuolesta. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Presidente, Sr. Presidente em exercício do Conselho, Reding. Kiitos äh, puhemies, komission varapuheenjohtaja ja neuvosto. Me tuomitsemme nämä laittomat teot, joita on tehty taistelussa terrorismia vastaan. Eli kysymys on näistä vankilennoista. Me vaadimme selkeitä selvityksiä ja tutkimuksia ja meidän täytyy tehdä poliittinen seuranta ja valvoa ja katsoa, mitä on rekisteröity ja minne. Jotkut jäsenvaltiot eivät ole halukkaita ollenkaan selventämään ja selvittämään, mitä on tehty yhteistyössä CIAn kanssa. Meidän täytyy huolehtia siitä, että tehokkaasti vaaditaan selvitystä. Me haluamme täydellistä vastuiden selvittämistä, mitä tulee ihmisoikeuksien rikkomiseen – ja että annetaan korvauksia uhreille ja huolehditaan, että vastaavia tapahtumia ei tule uusiksi, että ne eivät tapahdu uudelleen. Jäsenvaltioiden täytyy toki pere, tämän kaiken täytyy perustua selkeille todisteille ja EU-lainsäädännölle. Tämä liittyy myös siihen, minkälainen kuva ihmisillä on viranomaisista. Neuvoston on oltava aktiivisempi, kun etsitään totuuksia. Ja neuvoston on huolehdittava siitä, että jäsenvaltiot asetetaan vastuuteen, eikä meille saa enää valehdella. EPP on puhunut oikeusvaltion periaatteesta ja perusoikeuksien suojelusta useaan otteeseen ja haluan vielä sanoa, että suurin osa meistä äänestää hieman eri tavalla tästä päätöslautelmassa, mutta kysymys on itse tekstistä eikä periaatteesta, josta olemme samaa mieltä. Kiittäisin Helen Flotrea kaikesta sitä työstä, jonka hän on tehnyt. Se on ollut hyvin arvokasta. Kiitoksia sitten sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Fajon, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies Noin vuosi sitten hyväksyimme päätöslauselman, jossa vaadimme vastausta näihin väitettyihin vankien säilyttämisiin. Mutta vieläkään emme tiedä, mitä tapahtui. Yksikään jäsenvaltio, ei komissio, ei neuvosto ole tarttunut tähän parlamentin vaatimukseen. Kukaan ei ole ottanut vastuuta tällaisesta häpeällisestä työstä, ja pahimmista ihmisoikeusloukkauksista sitten toisen maailmansodan. Hallitukset välttelevät yhteistyötä, he eivät halua tutkia asioita, mutta asioita vain pulpahtelee pinnalle. Ja me olemme jo useampaan otteeseen sanoneet, että meidän ei tulisi lakaista omia virheitämme maton alle, mutta me olemme havainneet, että näitä virheitä vain on tehty ja Viimeisimpien tietojen mukaan 300 syrjalaista pakolaista on kuollut. Meidän täytyy ajaa ihmisoikeusasioita. Me väitämme olevamme maailman äh, modernein maailman kolkka, mutta jos emme todellakaan tartu tällaisiin rikkomuksiin, niin silloin meidän uskottavuutemme kärsii kansalaisten silmissä. Miten voimme vaatia muiden toimivan toisella tavalla? Kuinka monien on menetettävä henkensä? Kuinka monen on kuoltava ennen kuin Eurooppa herää? ja ennen kuin se toimii vastuullisesti. Uudemman kerran me keskustelemme tästä asiasta. Me puhumme siitä, että tässä on rikottu oikeuksia ja velvollisuuksia. Ja tässä yhteydessä täytyy viitata myöskin siihen, että ihmisiä ei ole ainoastaan vangittu lainvastaisesti, vaan ihmisiä on myöskin siepattu. Ja nämä faktat osoittavat sen, että jäsenvaltiot ovat tehneet Yhdysvaltojen CIAn kanssa näiden salaisten ohjelmien kautta. Ja tästäpä syystä vaadimmekin Liettua ottamaan tämän asian esille. Eli mikä on unionin vastuu? Ministeriöiden täytyy käsitellä tätä asiaa. On valitettavaa, että niin monet jäsenvaltiot eivät ole vielä, vast- ole vielä vastanneet näihin esitettyihin kysymyksiin, jotka liittyivät tähän mainittuun ohjelmaan. Me emme halua näiden asioiden enää toistuvan, mutta valitettavasti uusia skandaaleja pulpahtaa pinnalle. Puheluita on salakuunneltu ja tehty muutakin laitonta ja me emme ole saaneet näihin kysymyksiin tyydyttäviä vastauksia. Ja minä todellakin toivon, arvon kollegat ja arvon komissaari, että huomenna voimme hyväksyä tämän päätöslauselman, koska meillä on vastuumme. Meidän täytyy tarttua näihin rikkomuksiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Liisekä on sitten teille sinisen kortin. Hyväksyttekö kysymyksen? Olkaa hyvä panie przewodniczący! Kiitoksia puhemies. Komission jäsen edustaja Fajon, minä kovasti arvostan teitä, mutta oletteko lukeneet tämän keskustelun otsikon? Eli oletus näistä salakuljetuksista. Mitään tutkimuksia ei vielä ole saatu päätökseen, ne ovat vielä kesken. Eli Fajon, eikö olisi silloin parempi, että viitattaisiin näihin epäiltyyn käyttöön ja laittomaan säilyttämiseen, eikä pitää puhua faktoista, joita vielä ei ole todistettu. Kiitos. Minulla on mahdollisuus vastata tähän kysymykseen. Toki olen samaa mieltä teidän kanssanne, että päätöslauselman otsikko on epäilty käyttö vankikuljetuksiin ja säilyttämiseen. Mutta joka päivä me luemme mediosta ja kuulemme järjestöltä uusia tosiasioita. Tosiasia on se, että mikään toimielin eikä Euroopan hallitukset, yksikään niistä ole vastannut meidän vetomuksemme vuosi sitten. Monet tutkimukset on keskeytetty, niitä ei ole jatkettu enää, esimerkiksi Liettuassa myös näin. Joten minusta tuntuu, että kukaan ei ole nähnyt koko totuutta ja meidän tehtävämme on kiinnittää ihmisten huomioon näihin rikkomuksiin. Kiitoksia sitten liberaaleista. Ladford, kaksi uh, this resolution... Kiitoksia. Tässä päätöslauselmassa toistetaan se, mitä olemme vuosikymmeniä todenneet liittyen Yhdysvaltojen harjoittamiin kidnappauksiin, laittomiin vankien säilytyksiin. Ja kymmenen vuotta sitten itse järjestin ensimmäisen kuulemisen Euroopan parlamentissa liittyen Guantanamoon. Palaan sitten tähän oikeudelliseen kysymykseen, joka osoitti, kuinka väärällä tiellä yhdysvallat ja sen eurooppalaiset liittolaiset olivat – mutta hetkeksi keskuttaisin toiseen kysymykseen päätösasemassa. Eli siinä vaaditaan vastuullisuutta kansallisella tasolla myöskin omassa maassani yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja EUn toimielimet komissioon ja neuvostoon pitää valvoa, miten tässä toimitaan kansallisesti. Tämä ei ole EUn tai neuvoston toimialan ulkopuolella. Miksi muuten meillä olisi EUn sopimuksissa ihmis- oikeuslausekkeita. Miksi kannattaisi tehdä julkilausumia, jotka toivat esimerkiksi, että terrorismin torjunnassa pitää noudattaa ihmisoikeuksia, jos kuitenkaan kansallisesti tai Euroopan tasolla ei seurata tilannetta ja katsota valtava määrää todisteita. Eli tämä sana epäilty voidaan kyllä poistaa, koska näyttöä on jo niin paljon. Eli näitä lakeja on rikottu, omia ja kansainvälisiä lakeja. No sitten kansainvälinen oikeudellinen puitteisto. Yhdysvallat on yrittänyt nyt tässä kysymyksessä loukannut kansainvälisiä normeja. Nyt Obamaan myötä on alettu puhua sodasta terrorismia vastaan, mutta Yhdysvallat itse on määritellyt, mikä on sota ja millaisia sääntöjä noudatetaan viime viikonloppuna nappasi yhden henkilön Tripolin kaduilta ja näin myöskin käytetään droneja tappamistarkoituksiin ja Guantanamo on edelleen avoinna ja siellä on ihmisiä, joita ei ole koskaan syytetty, saati sitten, että he olisivat saaneet oikeudenkäynnit. EUn pitää olla johtoasemassa, jotta voimme tietää, miten kansainvälistä lakia pitäisi soveltaa. Ja Yhdysvaltojen valtuuskunnan varapuheenjohtajana sanoisin, että haluamme parasta Yhdysvalloille, mutta kun paras ystävä hairahtuu oikealta polulta, niin häntä pitää auttaa, ja MEPit yrittävät tätä, mutta komissio ja neuvosto eivät. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Flotre, kaksi minuuttia vihreistä. Merci, Kiitoksia, puhemies. Kuten äsken sanottiin, vuosi sitten hyväksyimme mietinnön, joka oli jatkoa pitkälle työlle, jota on tehty Koeihon alaisuudelle tutkimustyöryhmässä. Ja mietintö sai, sai laajan enemmistön ja toivottavasti tämä enemmistö toistuu huomenna, kun äänestämme päätöslauselmastamme. Vuoden ajan päätöslauselma on katsonut, mitä asiassa on tapahtunut. Ja kollega, Puolan kollegalle sanoisin, että esimerkiksi vuoden ajan olemme tehneet päätöksen Makedonian osalta El Masrin tapauksessa. Tämä tapahtui viime joulukuussa. Ja samana vuonna Suomi käynnisti tutkimuksen viime vuoden marraskuussa ja että tuomioita on langetettu Italiassa – amerikkalainen italialainen virkamies ovat saaneet tuomiot, eli nämä tutkimukset on saatettu päätökseen. Meillä on myöskin uusia uhreja, jotka ovat tulleet päivän valoon ja jotka vaativat oikeutta Liettuassa. Tämä tapahtui viime syyskuussa, viime siis kuukausi sitten, ja kesäkuussa Puolassa yksi uhri vaatii, että hänet tunnustetaan uhriksi Puolassa, Eli joka päivä, joka kuukausi tulee vähän lisää tietoa. Ja todellakin uskon, että jäsenvaltioiden ei pidä umistaa silmiään ja toivoa, että kaikki tämä sitten päättyy onnellisesti, eikä totuus koskaan tule esiin. Hyvin monet ihmiset ovat tehneet työtä tämän parissa ja monia tapauksia on ihmisoikeustuomioistuimessa ja neuvostossa Liiton puheenjohtajana tehän olette Liettua ja teidän maanne on aina tukenut sitä, että avataan uudelleen tutkimus, että se on valmiina auttamaan siinä, jos uusia faktoja tulee tietoon. Ja näitä uusia tietoja nyt on tullut päivän valoon. Eli kantakaa vastuunne ja luokaa eurooppalaiset puitteet, jotta voimme tukea jäsenvaltioiden tutkimuksia, jotta vihdoinkin Euroopan kansalaiset saavat takeet siitä, että turvallisuuspolitiikka, jota tehdään heidän nimissään, on myöskin sellaista, joka noudattaa ihmisoikeuksia. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Kirkhope EKR-ryhmästä. Uh, chairman, uh, commissioner. Puhemies ja komission jäsen. Luonnollisestikaan näitä syytöksiä jäsenvaltiotasolla ei voida ohittaa. Ne on käsiteltävä kaikella vakavuudella sen vuoksi, että epähumani kohtelu ja kidutus ovat asioita, jolle ei voida rakentaa vahvaa, vapaata yhteiskuntaa. Oma kotimaani Iso-Britannia on yksi näistä maista, jota on syytetty maa, jossa on pitkään ollut periaatteena vapaus ja oikeudenmukaisuus oikeusvaltiossa. Ja minä todellakin pyydän, että tutkitte tilanteen niin, että voidaan palauttaa meidän laitostemme tavallaan oikeus. Ja jäsenvaltiotasolla on tehtävä tällainen tutkimus, mutta en usko, että tämä parlamentti voisi asettaa vaatimuksia sille, miten näitä tutkimuksia tehdään. Ikävä kyllä täällä näitä syytöksiä usein käsitellään faktoina ja suosituksia tuomioina. Tämä täytyy loppua, jotta voimme ylläpitää parlamentin uskottavuutta. Jälleen kerran parlamentti toivoo, että parlamentilla olisi suurempi rooli kuin tiedustelupalveluilla ylipäätään. Mutta minä kysynkin, miksi, mitenkä se voisi rationaalisella ja uskottavalla tavalla kantaa tällaista roolia. Minulla ei ole aavistustakaan, eikä ole muillakaan, jotka muuten vaativat reiluutta ja objektiivisuutta. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten GUE-ryhmästä Vergia puolitoista minuuttia. Merci, monsieur le... Kiitoksia puhemies. Runsas vuosi sitten tosiaan me hyväksymme tekstin, joka liittyy CIAn laittomiin toimiin EUn alueella. Ja se oli merkittävä kulmakivi, kun katsottiin, kuka oli vastuussa Seijan toiminnasta Euroopassa, ja siinä oli selkeitä ja konkreettisia suosituksia. Vuosi äänestyksen jälkeen ja monien mietintöjen jälkeen, esimerkiksi Euroopan neuvoston raportin jälkeen meidän täytyy katsoa, missä mennään. Ja haluaisin kiittää Flotra tästä aloitteesta. Missä nyt mennään? No umpikujassa tai ainakin melkein. Monia suosituksia ei ole noudatettu. Oikeudelliset tutkimukset ovat puutteellisia, ne eivät ole juurikaan menneet eteenpäin. Ja nyt olemme saaneet uusia tietoja, niitä tulee jatkuvasti. Ja mielestäni tämä osoittaa, että oikeusjärjestelmä ei toimi. Ja Tämä toimimattomuus on skandaali. Jotkut haluavat vielä mennä taaksepäin ja tyytyä vain yleistyksiin, ja minä en sitä ymmärrä. Päätöslausuma, josta huomenna äänestetään, on sama kuin vuonna 2012. Jokaisen on kannettava vastuunsa, ja kuten komission jäsen sanoi, uhrien on vihdoinkin saatava korvauksia. Ihmisoikeusrikkomukset ovat aina sietämättömiä, mukaan lukien erityisesti kun kyse on valtioista. Ja ministeri nyt pyydän teitä. Me parlamentissa katsomme, että kansalaisten kunnioittaminen, kansalaisten oikeudet ovat meidän asiamme, joten älkää nyt piileskelkö valtuuksien takana, kun teille esitetään kysymyksiä. No mitä sitten tulee terrorismin torjuntaan, niin se ei koskaan voi olla perusteena ihmisoikeusrikkomuksille. Meidän täytyy saada tietoon totuus, ja jos on ylilyöntejä, ne on tunnustettava, niistä langetettava rangaistukset, jotta voidaan välttää se, että kyseiset tapahtumat toimivat. Ja kymmenen vuotta on tästä kulunut, eli nyt olisi aika saada tuloksia. Kiitoksia. Sitten EFD-ryhmästä Batson, yksi minuutti. Thank you. Um... Kiitoksia. Jos ihmisiä on laittomasti kuljetettu sijain toimesta unionin halki, niin se on väärin. Jokaisella syytetyllä on oikeus tuomioistuin käsittelyyn, mutta tämä suullinen kysymys ei liity siihen. Kyse on siitä, että komissiota pyydetään ottamaan käyttöön uusia toimenpiteitä, jotta se voisi valvoa paremmin kansallisia turvallisuuspalveluita. Ja tämä eurooppalainen, tämä komission asiakirjakin on julkaistu ja se liittyy Tukholman ohjelmaan ja tätä kautta yritetään vain luoda Euroopan Yhdysvallat. Meillä on jo ja nyt yritetään puuttua kansalliseen puolustusvoimatoimintaan ja turvallisuuspalveluihin, jotta kaikki asiat olisivat unionin hallussa. Mutta tällä hetkellä unioni ei vielä voi toimia näin ja toivottavasti näin ei koskaan pääse myöskään käymään. Kysyn Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Papa Nikolaou, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Jos palaamme taaksepäin hieman, minä mainitsin viisi vuotta sitten, kun ryhdyimme puhumaan tästä asiasta. Joitain meistä ei oltu valittu ja silloin oli tällainen raportti, jossa käsiteltiin informaatiota, jota oli saatu silloin, ja näitä syytöksiä. Kaikki eivät tukeneet tätä sen vuoksi, että osa näistä syytteistä olivat poliittisesti motivoituneita. Mainitsin tämän nyt uudelleen sen vuoksi, että meidän kaikkien tulee olla selvillä siitä, että Toki me kaikki haluamme suojella ja puolustaa ihmisoikeuksia kaikissa tilanteissa. Me kaikki vastustamme laittomuuksia ja kaikenlaisia ihmisoikeussopimuksen rikkomuksia. Kaikki sellainen pitää tuomita, sehän on selvää. Ja siksi ensimmäisen kerran, kun sain tietää tästä asiasta, minä äänestin Flootren mietinnön puolesta ja voin äänestää uudelleenkin mutta ei meillä kuitenkaan ole uutta informaatiota. Meillä on päätöslauselma, josta äänestetään huomenna. Ja jälleen kerran siinä esitetään syytöksiä ja tiettyjen jäsenvaltioiden nimiä mainitaan ilman kuitenkaan minkäänlaisia todisteita. Minusta meidän pitää olla varovaisia, eh, koska ei näitä asioita pidä käsitellä missään Facebookissa tai somessa. Meidän täytyy antaa jo kunkin jäsenvaltion tutkia itse asiat. Sanon vielä kerran, että me kannatamme ja kunnioitamme täysin ihmisoikeuksia, mutta suhtaudun varautuneesti päätöslauselmaan, joka saattaa olla hieman virheellinen tietyillä alueilla, ehkäpä useilla alueilla. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Seuraavaksi Gomes, kaksi minuuttia. Haluaisin kiittää Flotra hänen tekemästään työstä kun hän laati tämän päätöslauselman. Jäsenvaltioiden hallituksen, komission neuvoston, Yhdysvaltojen viranomaisten epäonnistuminen jatkuu sen suhteen, miten on sovellettu tekemiä suosituksia koskien ihmisoikeusrikkomuksia CIAn toimissa, kidutuksessa ja kidnappauksissa, Guantanamossa ja muissa salaisissa vankiloissa. Osana tätä olen tarkastellut 27 lentoa, jotka tulivat Portugalin alueelle syyskuun 2001 ja elokuun 2006 välillä. Lähetin Portugalin hallitukselle kirjeitä viime vuonna, lähetin viimeisen, mutta en ikävä kyllä vieläkään ole saanut mitään vastauksia. Meidän täytyy muistaa, millainen vastuu näillä valtioilla on. Onko neuvosto mukana peittelemässä tapahtuneita, koska tämä vain jatkuu. Ja ihmiset rikkovat edelleen ihmisoikeuksia, jos heitä ei mitenkään rangaista. Meillä on näitä vankiohjelmia Yhdysvalloissa ja sitten myöskin britti tiedustelupalvelut ovat olleet mukana. Ne ovat, ne ovat vakoilleet velkakomia Terrorismia ei voida torjua rikollisin toimin ja järjestäytynyt rikollisuus on jäänyt rankaisutta. Rikos, rikollisuus ilmenee sillä, että ihmisten henkilötietoja varastetaan ja on tärkeää, että Yhdysvaltojen viranomaiset ja viranomaiset Euroopassa ovat vastuussa siitä, mitä he ovat tehneet ja heitä pitää rangaista yhdessä ja erikseen, jos heidät todetaan syyllisiksi. Ja olen hämmästynyt kommenteista, joita neuvosto on tehnyt. Ihan niin kuin oltaisiin Orwellin 1924 kirjassa tämä tilanne. Eurooppa ei ole pystynyt tekemään asialle mitään. Kansalliset parlamentit eivät ole tutkineet tätä kunnolla. Ja meidän täytyy nyt tarkastella asiaa. Jos aika kuluu eikä tehdä mitään, niin me heikennämme demokratiaamme ja vahingoitamme kansalaisiamme. Meidän täytyy varmistaa, että transatlanttiset suhteet eivät vahingoitu tällä tavalla. SWIFT, Safe Harbor, kaikki nämä asiat, muistakaa kaikki tämä. Very much. Kiitoksia. Herra Lisek haluaa esittää teille kysymyksen. Haluatteko vastata siihen? Ähm, herra Lisek, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitos. Kiitos puhemies. Hyvä jäsen, arvostan teitä kovasti järkevänä henkilönä. Mutta haluaisin kysyä, kun käytitte määritelmää yhteistyöstä salaisten palvelujen välillä EU:ssa ja sitten CIA:n välillä, että se olisi rikollista toimintaa. Minusta näyttää, että se kuitenkin perustuu valtioiden väliseen sopimukseen. Eli mikä teidän mielestänne on rikollista toimintaa tällä alalla? What is criminal is the appropriation of... No mikä siinä on rikollista on tietojen halkuunotto ja yksityisyyden rikkominen kansalaisten kohdalla. Ja kaikki mikä on lain vastaista ja joka viittaa olemassa olevien sopimusten laajaan tulkintaan ja joka rikkoo kansalaisten oikeuksia on jotakin sellaista, joka ei ole oikea tapa toimia terrorismin vastaisessa taistelussa. Itse asiassa se hyödyttää terroristeja itseään. Ja se luo epäilyksen ajatuksia kansalaistemme mieliin. Zarówno... Kiitos. Niin tämänpäiväisessä suullisessa kysymyksessä, kuten päätöslauselmaesityksessäkin, parlamentti huolehtii siitä, että täytyy huolehtia ihmisoikeuksista ja niiden kunnioittamisesta. Esitetään neuvostolle vaatimus, että se toimisi niin, että sellaiset palvelut eh, eivät saisi näitä pidätysoikeuksia neuvostolla ei ole mitään toimivaltaa tässä asiassa, kuulemma että kaikki nämä kamarit huolehtivat ihmisoikeuksista. ECRn ehdottamassa päätöslausumaehdotuksessa toteamme ensimmäisessä kohdassa, että tehokkaat terroristin torjuntatoimet ja ihmisoikeudet eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa, jos välineellisesti pyrimme vaikuttamaan terrorismin torjuntaan. Haluaisin virallisesti kysyä, että mitä käytännöllisiä vaikutuksia on EUn toimielinten terrorismin torjunnasta? Tyydymmekö edelleen kysymysten esittämiseen ja päätöslauselmien hyväksymiseen jälleen kerran? Most Protasievic úr következik két percben. Protasjevit seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission edustaja. Hyvät kollegat, ei ole epäilystä, että jos on laki- ja terrorismin torjunnassa, asiat täytyy selvittää. Ja kun seuraa sitä, mitä tapahtuu torjuntaan osallistuvilla meidän mantelemme USAssa, tuomioistuimet käsittelevät asioita, on tuomioita ja viranomaiset ovat pystyneet dokumentoimaan syytöksiä ja oli sitten kyse agenteista tai sotilaista niin tuomioita tulee jopa Angriin. Olen myös vakuuttunut, että samaan tapaan käy näissä sellaisissa pidätyskeskuksissa EU-maiden alueella. Puola on maa, joka on tässä päätöslaamassa mainittu. Haluaisin kertoa selvästi, että on tutkimukset olemassa, joita riippumaton syyttäjä suorittaa, joka toimii oman suunnitelmansa mukaan. Ja olen vakuuttunut siitä, että on hyvää tahtoa selvittää mahdolliset syytökset, epäilykset. Se ei ole helppo menettely, se täytyy selkeästi sanoa. Monet kysymykset ovat luottamuksellisuuden alla ja ja kun syytetään, että on avoimuuden puutetta, niin tässä mielessä niitä syytöksiä ei voi ymmärtää miten lainkäyttöviranomaiset toimivat kussakin jäsenvaltiossa, niin päätöslauselman tekstissä, mitä siitä puhutaan, niin se on epäilyttävää luonteeltaan. Se, mitä neuvoston edustaja sanoi kansallisvaltioiden hallitusten yksinomaisesta to- toimivaltuudesta, se, se ei tule esille päätöslauselmassa. Miten syyttäjät, lainkäyttöviranomaiset toimivat jäsenvaltioissa. Jos tähän ei viitata, niin en minä ja kollegat myöskään ryhmästäni voi tukea tätä päätöslauselmaa. Eh, Kiitos. Teillä on sinisen kortin kysymys. Sopiiko teille sellainen? Arvo Flotra, olkaa hyvä. Niin, kysyisin kollegalta, onko hän, eikö hän ole sitä mieltä, että tutkimukseen liittyy tietyt, tietyt kansainväliset normit, jos ne ovat riippumattomia, näitä normeja pitää noudattaa. Ja sitten kohta kuusi että Puola jatkaa tutkimustaan avoimemmin ja olla yhteistyössä työssä varautuksetta ja tutkii erilaiset väitteet, joita vain saattaa olla. Brałem udział w Osallistuin live-valiokunnassa kuulemistilaisuuteen, jossa todellakin hyvin yksityiskohtaisesti analysoitiin tilannetta yksittäisissä maissa. Jos puhutaan juuri Puolasta, niin riippu, riippumattomat asiantuntijat ovat tunnustaneet, että se on maa, jossa syyttäjä toimii niin, että se todellakin haluaa selvittää kysymykset. Siis oli kyllä sellaisia muotoiluja, sillä äh, vahinkoa kärsineiden nimissä, tai ainakin väitetysti vahinkoa kärsineiden nimissä, tuli avoimuussyytöksiä, niin haluaisin sitä sanoa yhden asian. Kyse on, äh, kyseessä on tutkimus, johon kuuluu, äh, tai siinä on osia, jotka ovat luottamuksellisuuden alaisuudessa. Eikä silloin voi sanoa, että olisi hyvästä tahdosta puutetta, vaan on pu, pu, pu, puutetta säännöistä, jotka sääntelevät tätä asiaa. Seuraava puhuja minuutin ajan. Herra Vlasak. Dodržování lidských práv je zásadním principem, o Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on perusperiaate, johon eurooppalainen yhteiskunta rakentuu. Minä olen poliitikko Jaakko, joka muistaa kovin hyvin totalitaarisen kommunistihallinnon ja tiedän, missä määrin ihmisoikeuksia voidaan polkea ja jättää huomiotta. Oikeus elämään ja turvallisuuteen ovat perusoikeuksia ja sitä vastaan hyökätään New, York, New Yorkissa, Balissa, Lontoossa ja kaikissa paikoissa, joissa terroristihyökkäyksiä on tapahtunut. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä niistä tilanteista, joissa perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia on poljettu. Jos joku näitä oikeuksia rikkoo, niin ei varmaan kaikkaan voida olla yllättyneitä siitä, että me emme ole heitä kohtaan ystävällisiä. Ilman, että tutkintaa olisi käynnistetty Amerikassa, niin näitä henkilöitä ei ole koskaan saatu paljastettua. Ja siksi en ymmärrä oikein niiden kollegoiden käsityksiä, jotka periaatteessa hyökkäävät amerikkalaisia kollegoita vastaan ja vaativat, vaativat heiltä erinäisiä toimia. Kuten herra Snowdenia, jota, tai herra Snowden, jota syytettiin e, tietojen paljastamisesta ja häntä hän ehdotettiin jopa Saharov palkinnon saajaksi joutui myöskin hyökkäyksen kohteeksi. Fos minuutti. Puhemies, hyvät kollegat. Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen on tietysti yksi avaintekijöistä EUn politiikassa. Ja sen vuoksi täytyy tehdä kaikki tarpeellinen, jotta niitä noudatetaan. Ja että olemme aktiivisia siellä alueella, joissa väärinkäytöksiä on. Mutta täytyy kuitenkin kysyä itsestämme, itseltämme, että mikä on nyky, tämän nykyisen päätöslauselman lisäarvoista halutaan mennä äänestää. Me olemme tästä jo äänestäneet tästä asiasisällöstä 2012. Kyse oli Flotterin omalaisen mietinnöstä. Se oli asiallisesti tasapuolinen, hyväksyttävissä oleva ja on ihan oikein, että kysymme komissiolta ja neuvostolta, että mitä tuloksia on tullut esille ja miten asiaa jatkokäsitellään. Ja on ihan oikein, että asiasta muistutetaan jälleen. Mutta mielestäni ei ole oikein, että jälleen käsittelemme samaa sisällöllistä asiaa kun toistamme vain sen, mitä teimme jo viime vuonna, niin silloin se on itsensä keinotekoista työllistämistä. Ja haluan kysyä, että miksi tämä kohta esityllistä edes on täysistunnossa. Sen lisäksi päätöslauselma menee vieläkin pidemmälle, mitä 2012 ja mistä päätettiin silloin. Ja ne ylittävät toisaalta toimivaltuudet, nämä vaatimukset, joita siellä on, ja toisaalta myös mahdollisuudet, joita meillä ylipäätänsä EUna on. Ja tästä pitäisi pitää kiinni. Ja se olisi oikeastaan ollut parempi tukeutua faktoihin, asianmukaisiin ratkaisuihin ja uudistuksiin. Ja kiitoksia huomiosta. Kiitos. Ja nyt herra Sogor. Kiitos puhemies Sellaisten palvelujen yhteistyön tarkoitushan on tietysti turvallisuutemme takaaminen, että voidaan koordinoida ja toteuttaa toimintoja yhdessä. Sitä ei varmaan aseteta kyseenalaiseksi millään puolella, että terrorismin torjunta oikeuttaa tällaisen salaisten palvelujen yhteistyön. Mutta tässä nyt nähdään sitten se, että on toteutettu sellaisia käytäntöjä EU-maiden alueella, jotka ovat räikeässä ristiriidassa ihmisoikeuspolitiikan kanssa jota olemme vuosikymmenet rakentaneet ja josta voimme olla myös ylpeitä. Olen sanonut jo monta kertaa, että jos itse emme ota omia sääntöjämme vakavasti, emme voi myöskään silloin vaatia muita niin tekemään. Tällä asialla on symbolinen arvo. Emme voi sallia, että EU:ssa ilman seurauksia ei pidettäisi kiinni kansainvälisistä sopimuksista ja niin, että valtioviranomaiset olisivat tietoisia asiasta. Voimme vain esittää perustavanlaatuisen vaatimuksen, että tarvitsemme tästä koko asiasta selkeän kuvan kansalaisille EU-ssa. Kiitos herra Shogor. Sitten herra Vauensa. Are you ready to answer, Mr. Shogor? Vai täällä onkin sinisen kortin kysymys. Sopiiko? Kiitos. Olen täysin samaa mieltä herra Shogarin kanssa, mutta haluaisin kuitenkin kysyä. Olemmeko yhtä mieltä siitä, että tämän asian tutkimuksena pitäisi olla sijaajien pidätyskeskukset, muut rikkomukset, Kansallisella hallituksella täytyy olla suuri rooli siinä. Ja olen Sjokorin kanssa samaa mieltä, että meidän maamme, hallituksemme, sillä on myös tärkeä rooli Snowden asiassa tai näissä CIA-asioissa. Niillä täytyy olla siinä rooli. Köszönöm szépen, nyilvánvaló, hogy egyetértek az... Kiitos. Tietysti ymmärrän, mitä sanoitte Se on jäsenvaltioiden tehtävä tutkia nämä tapaukset. En nyt haluaisi kuitenkaan luetella näitä kosketettuja maita, missä näitä tutkimuksia täytyy tehdä. En nyt tiedä, mitä minun pitäisi teille vastata, mitä tulee Snowdeniin, sijain pidätyskeskuksiin. Se on jäsenvaltioiden toimivaltuus. EU auttaa jäsenvaltioita, jos ne eivät selviä. Romania on tässä myös mukana. Me tulee Romaniasta. En voi siis Unkarin kysymystä tässä kommentoida. Kiitoksia sitten herra Wałęsa, puolitoista minuuttia. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Kiitos. Päätösalaisema-esitys sisältää useita elementtejä, joita voi hyväksyä. Erityisen moituttavaa on syyte tai viittaus Puolan tutkimuksiin tässä asiassa. Haluaisin muistuttaa, että kysymys, joka koskee kansallista turvallisuutta ja sellaisten ja erityispalveluiden toimintaa, ovat yksinomaisessa jäsenvaltion toimivallassa. Sen lisäksi painotan, että tässä asiassa on käynnissä riippumaton tutkimus. Ja sitä toimittavat lainkäyttöviranomaiset puolessa, jotka ovat riippumattomat. Sen vuoksi poliittinen painostus ei ole hyväksyttävissä tässä asiassa. Tutkimukset ovat käynnissä ja sen lopputulos riippui pelkästään syyttäjän tehokkaasta toiminnasta, vaan myös siitä, että tutkimus vaikeutuu siitä, että suurin osa dokumenteista on Yhdysvallain hallussa ja usein niitä koskee salassapitopykälät. Ymmärrän tämän debaatin perusteet, mutta täytyy silti painottaa, että kansalaisten suojelu on meidän suurin velvollisuutemme. Tässä debatissa usein unohdamme, että terrorismi on tällä hetkellä suurin uhka kansalaisten turvallisuudelle EU:ssa. Sen vuoksi meidän täytyy tehdä kaikkemme, mitä voimme, kun puolustamme vapautta ja arvojamme. Syyttömät kansalaiset ovat useiden terroristiryhmien kohteena, jotka käyttävät yhä julmempia ja epätavanomaisempia menetelmiä. Vastauksena meidän täytyy ryhtyä kaikkiin pyrkimyksiin niiden toiminnan torjumiseksi. Tietysti täytyy toimia laillisuuden rajoissa ja ihmisoikeuksia kunnioittain. Köszönöm Kiitos. Sitten herra Lisek puolitoista minuuttia. Kiitoksia, puhemies, varapuheenjohtaja, ministeri hyvät kuulijat. Olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa, Jerova Gomezin kanssa. Yhdessä asiassa meidän täytyy torjua ihmisoikeusloukkauksia ja meidän täytyy estää ähm, vankien väärin kohtelu. Siitä olemme täysin samaa mieltä, mutta siitä emme ole samaa mieltä, että lehdistö, tiedot lehdistössä tai tiedot kiinnosaaduilta terroristeilta voisivat, voisivat olla riittävä syy siihen, että niin tärkeä elin kuten Euroopan parlamentti ei se, säätäisi asia, tai päättäisi asianmukaisesta päätöslauselmista tässä asiakirjassa viitataan puolessa tehtäviin tutkimuksiin, kuten Wałęsa tai Protasiewicz sanoivat, niin voin vakuuttaa, että tutkimus on käynnissä puolessa. Sitä hoitaa vetoomus tuomioistuin Krakovassa, joka on siis korkean tason tuomioistuin. Tutkimus voidaan saada päätökseen jo lokakuun lopussa, joten ei siihen pitkää kestä. Näyttää siis siltä, että kaikki kansainväliset elimet, niin ensinnäkin niille pitäisi antaa, niille pitäisi antaa ensinnäkin mahdollisuus kansallisille elimille subsidiariteetin periaatteen mukaisesti saattaa tutkimukset loppuun ja kuulla ensin laivoimaiset tuomiot asiassa. Yksi asia vielä aikana, jolloin näitä asioita tapahtui Puolassa, Puolassa oli vasemmistohallitus. Myöskin presidentti Kwasniewski, kuten sen aikainen pääministeri, Miller tai sisäministeri Kaalish ovat vasemmiston toimijoita ja he kiistävät, että tällaisia pidätyskeskuksia olisi ollut Puolassa. Kiitos ja nyt sitten menetty ilman puhujalistaa. Herra Murphy on ensimmäinen Thank you, President. A arvoisa puhemies viimeaikainen raportti koskien avointa yhteiskuntaa kosketteli Irlannin kansaa, joka tietää, että Irlanti on yksi 54 maasta, joka on helpottanut CIAn äh, laittomia toimia antamalla käyttää sen ilmatilaa ja lentokenttiä näihin vankikuljetuksiin ja vankien säilyttämiseen. Shannonissa ei olisi tarvinnut käyttää äh, sotakoneita, koska se oli saanut USA-hallinnolta vakuutuksen siitä, että vankeja ei olisi kuljetettu Irlannin äh, maa- tai ja ilmatilan kautta, mutta totta kuitenkin on ja tiedetään, että tällaista tapahtuu ja tämä rikkoi kansainvälisiä kidutussopimuksia. Hyvät suhteet ja erityissuhteet USAn kanssa eivät saaneet mitään muuta aikaiseksi kuin kidnappauksen ja kidotuksen suojelemisen. Nämä salaiset vankikeskukset, säilytyskeskukset täytyy saada loppumaan ja kaikki henkilöt täytyy vapauttaa, tai heitä vastaan täytyy nostaa syyte, tai heidät täytyy saattaa oikeuden eteen. Kiitos muita puhujia ei ole tässä menettelyssä. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron neuvoston edustajana ministeri Leskevitsiukselle. President, uh, vice president. Puhemies, komission varapuheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, Haluan jälleen todeta, että neuvosto jakaa täysin sen näkemyksen, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen, kansainvälisen oikeuden noudattaminen ja terrorismin vastainen taistelu ovat ratkaisevan tärkeitä. Monet puhujat tänä iltana ovat vedonneet neuvostoon, jotta se tutkisi väitteitä siitä, että jäsenvaltiot olisivat mukana niin kuljetusohjelmassa ja laittomassa pidätystoiminnassa, jota CIA on harjoittanut neuvosto, koostuu 28 jäsenvaltion hallituksesta, vaikkakin sillä olisi oikeudellinen perusta näin tehdä. Neuvosto ei koskaan saisi poliittista tukea kaikilta jäsenvaltioilta antaa julkilausumaa tällaisesta asiasta tai ryhtyä minkäänlaisiin tutkimuksiin. That may be frustrating. Ymmärrän, että voi turhauttavaa tämän parlamentin jäsenille, mutta me toimimme kuitenkin myös niiden sääntöjen mukaan, joita pitää noudattaa. Jos on väitteitä siitä, että joku jäsenvaltio sääntöjen vastaisesti olisi ollut mukana tällaisessa toiminnassa, niin silloin tämä se on ennen kaikkea kansallisten parlamenttien valvonnan alaista tehtävää. Se kuuluu kansallisille oikeusviranomaisille, muille viranomaisille ja on olevassa kanavia kansallisella tasolla viedä tai vaatia kansallisia viranomaisia vastuulle. Tämä tietenkin voi mennä pidemmällekin kuin kansalliselle tasolle. Kaikki jäsenvaltiot ovat tietysti mukana Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja perusvapaussopimuksessa, joten kyllä mekanismeja on olemassa, mutta ne eivät ole sellaisia, joita neuvosto voisi kontrolloida. Tämän takia neuvosto ei ole kyennyt toimimaan teidän päätöslauselmanne suositusten mukaisesti, mutta tämä ei liity mitenkään siihen, että puuttuisi lojaalia yhteistyötä, mutta se, siinä, se liittyy todellakin juridiseen perustuslaillisiin puitteisiin, joissa me kaikki toimimme. Tämän takia pyydän teiltä ymmärrystä ja kiitän teitä huomiostanne. Uh, Kiitoksia paljon. Tämä oli oikein selvä sanaista. Meillä on nyt neljä eri ehdotusta. Ja päätän nyt keskustelun aiheesta ja huomenna sitten puolelta päivin äänestetään. Seuraava kohta esityslistalla ovat neuvoston ja komission julkilausumat muuttoliikepolitiikasta EU-ssa erityisesti ottaen huomioon Lampedusen traagiset tapahtumat.